keinot saada aikaan uutta kasvua. Olen varma, että se todellakin on, tulee olemaan peräisin juuri PK-yrityksistä siis tämä kasvu. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Panie. Keskustelu on päättynyt täten. Seuraavaksi sitten minuutin puheenvuorot työjärjestyksen 150 artikla. Ensinnäkin kollega Kukan, olkaa hyvä. Vážený pán Dokumentti, joka äskettäin julkaistiin komission taholta Euroopan unionin laajentumisesta, niin siinä annettiin vietsi hakijamaille, että edistys on mahdollista vain todellisen datan ja saavutusten perusteella. Näiden tietojen perusteella ne, jotka pystyivät reformia saamaan olivat tyytyväisiä, koska he näkivät, että usein, vaikkakin oli tehty suuria kompromisseja, ne oli saavutettu paljon. Ne, jotka eivät saavuttaneet mitään, niin ne vain pullistelivat lihaksiaan sen sijaan, että olisi rationaalista rakentavaa dialogia. Vuosi on mennyt äskettäisen tai viimeisimmän raportin hyväksymisen jälkeen. Eikä tätä tarvittavaa työtä kukaan muuten, jos haluaa pystyä edustamaan omia kansalaisia, niin täytyy perustua äh, todellisiin saavutuksiin, jostain mysteerisistä vaikeuksista puhuminen riitä. Kiitoksia edustaja Kukan. Sitten edustaja Pinvetsuuti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies työttömyys on jossakin maissa jopa 30-40 prosentin paikkoilla, jossa puolet nuorista heillä ei ole ollenkaan työpaikkoja. Mitä pitäisi, mitä meidän pitäisi tehdä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla tämän trendin kääntämiseksi toiseen suuntaan? Meidän pitäisi ensinnäkin katsoa työllisyysohjelmia ja nuoriso-ohjelmia, joilla voidaan antaa toimenpiteitä, jotta nuorisotyöttömyyttä voidaan vähentää ja parantaa ehkä työmarkkinatutkimusta, jotta voidaan löytää sitten, minkälaisissa ammatteissa olisi mahdollista saada työpaikkoja, mitä, mistä puuttuu työvoimaa tulevaisuudessa. Ja sitten pitää antaa tietoa nuorille, jotka ovat juuri aloittamassa opiskelunsa, että voivat osallistua oikeisiin pätevöittämisohjelmiin. Ja voitaisiin näin käyttää hyväksi näitä tietoja sitten myöskin kouluissa ja muilla, jotta voidaan tiedottaa nuoria jo olemassa olevista EU-ohjelmista. Ja meidän pitäisi myöskin antaa parempaa sääntelyä liittyen harjoituspaikkoihin. Kiitoksia. Sitten edustaja Pilpaa Parantikaa seuraavaksi. Olkaa hyvä. Etan terrorismi on nyt epäonnistuntia loppuu. Nyt ilonpäivänä voin muistaa, että baskit eivät koskaan ole hyväksyneet sitä, että meidän nimissämme ketään tapetaan. 28. lokakuuta 78 Kutsuimme koolle ensimmäisen mielenosoituksen etanterrorismia vastaan. Näin on aina enemmistön baskeista ollut sitä mieltä, että etalle ei. Tällä hetkellä nyt paremmin, paremmin olossa kuin aikaisemmin toistan vetomukseni vuodelta 10. Rauhanohjelma Euskadille. Me tarvitsemme apua, niin näin on helpompi vahvistaa rauhaa, parantaa rinnakkaisella, saada aikaan sovintoja, käyttää muistia hyväksi, että ei toisteta virheitä ja parannetaan virheet. La- rauha alkaa siitä, että korvataan uhreiden kärsimykset, tunnustetaan heidän rohkeutensa ja että eivät he ole kostaneet. Meidän pitää vaatia solidarisuutta, kunni- kunnioitusta Ehdottaisin, että olemme hetken aikaa hiljaa ja kunnioitamme näiden ihmisten mm, ansioita. Kiitos. Kiitoksia edustaja Bilbao Barantika. Sitten edustaja Swinburne, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I would like to congratulate the... Kiitoksia. Haluan onnitella Welsin rugby-joukkuetta erinomaisesta Uuden-Seelannin turnauksen menestyksestä. Kolme miljoonaa Walesin ihmistä. Heidän mielestään rugby on kansallisurheilu. He ovat ansainneet semifinaalipaikasta tunnustuksen. Kun kuulee Welshin kansallishymnin omalla äidinkielellään, se oli suuri ylpeyden aihe. Monet joukkueen jäsenistä käyttävät Welshin kieltä ensimmäisenä, ensimmäisenä kielenään. Ja tämä on esimerkki siinä, miten kansallisen tason miehet ja naiset voivat antaa suuren panoksen kansalliseen yhtenäisyyteen ja tukea meidän kulttuuriamme kansainvälisellä näyttämällä. Se on, urheilu on kunniaksi kansallemme ja sitä pitäisi käyttää kansallisen diversiteetin tukemiseen. Congratulations to the Welsh. Onnitteluni niin Welshin joukkueelle. Vielen Dank, Frau Kollegin Swinburne. Kiitoksia, edustaja Swinburne. edustaja Tavares seuraavaksi, olkaa hyvä. Obrigado. Nas últimas semanas, os portugueses perderam 14% das suas pensões. Kiitoksia. Viime viikkoina portugalaiset menettävät 14 prosenttia eläkkeistä ja 30 prosenttia meni myöhemmin lisää ja se myöskin palkoistakin meni siivu vielä sen jälkeen. Että ihmiset tietävät, että näissä maissa ovat vaikeuksissa, mutta että ovat myöskin investointeja muista maista. Ja investoinnit kasvavat kuitenkin. Ja me, menet, oikeastaan investoinnit menet Alankomaihin. Ja monet ihmiset investoivat Alankomaihin tässä kirjalaatikkoyrityksiin kiertääkseen veroja, joten tällöin maa kärsii tällaista toiminnasta. Tämä on huono asia. Ja tämä tietenkin tuhoaa meidät. Ja tämä tuhoaa meidän budjettitavoitteemme. Ilman vero harmonisointia me tuhamme toisemme ja tuhamme euron myös. Vuonna 1979 todettiin, että jos me käymme keskustelua rahoituksen kestävyydestä eikä keskitytä pelkästään äh, rahoituksen pitäisi katsoa myöskin muita asioita. Ei pidä unohtaa John Merkinsin sanoja. Sitten edustaja Tepilidis, olkaa η απελευθέρωση την περασμένη εβδομάδα του Ισραηλινού στρατιώτη Γκυλάς Σαλίτ από τη Χαμάς με... Israelin, Israelisen sotilaan Khaled Shalitin vapautus ja vastalaiheena oli tietysti tuhansia palestinalaisia vapautu, sitä vapautuksena. Tämä johti optimismiin ja iloon molemmilla puolilla. Tämä positiivinen tekijä pitäisi käyttää hyväksi, jotta todellakin ennen kaikkea vaadittaisiin Israelilta sitä, että voitaisiin ottaa ratkaisevia askeleita. Esimerkiksi tämä Kaasankaistaleen eristyksen poistaminen. Siellä ovat palestinalaiset vankina käytännössä. Ja myöskin tämän siirtokuntapolitiikan muuttaminen on tapetilla. Vain näin vankien vaihto voi vaikuttaa siihen, että rauhanneuvotteluprosessit saadaan jälleen käyntiin, että voidaan saada aikaan ratkaisu, koska Muuten äh, Shalidin äh, vapautus tuhansia palensillisia vastaan voida olla, se voidaan ymmärtää vain alkuna uudelle lähentymiselle. Kiitoksia edustaja Triantafylis. Ja sitten edustaja Morkanti, olkaa hyvä. Eh, Hyvät kollegat, viime päivinä olen kuullut, että Kiina on mahdollinen euron pelastaja ja Euroopan pelastaja. Ja tämä on antanut innostusta. Ja haluankin kysyä teiltä ihan yksinkertaisen kysymyksen. Miksi Kiina pitäisi auttaa Eurooppaa? Totta kai tämä olisi apua myöskin heille, mutta tämä saattaisi olla ehkä myöskin mahdollisuus lähentyä länttä tällä tavoin niin minusta ei kyllä vaikuta siltä, että tässä ei ole mitään järkeä tässä toiminnassa. Meillä on hyvin paljon kiinalaisia toimijoita Italiassa. He voivat meillekin auttaa meitä, mutta tällä hetkellä ne tuhoavat sitten myöskin kaupungin taloutta. Että meillä, minunkin kaupunkini on kärsinyt tällaista tapahtumasta. Vielen Dank, Herr Kiitoksia, edustaja Morkanti. Ja sitten minuutin Edustaja Skriletska, minuutin verran, olkaa Kiitoksia monissa jäsenvaltioissa sekä kansallisella että paikallisella tasolla on suuria perheitä ja on laadittu tämä peruskirja, jolla pyritään auttamaan suuria perheitä ja näin he voivat nauttia tiedystä edustajavähennyksistä. Meillä ei ole Euroopan laajuista lainsäädäntöä, joka antaisi samat oikeudet eh, suurille perheille kaikkialla Euroopassa. Mielestäni kuitenkin komission ja parlamentin pitäisi edistää tällaisia monilapsisia perheitä niin, että meillä olisi yhtenäiset periaatteet käytössä kautta Euroopan. Meidän pitää tukea monilapsisia perheitä samalla kun väestömme vanhenee ja meidän täytyy ottaa huomioon se seikka, että tämä per, tällainen peruskirja tukisi perhemyönteistä politiikkaa. Me haluaisin verrata komissioon, että se ryhtyy tarvittaviin toimiin mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitoksia. Nyt seuraava puhuja, Rova Kotas. Mulțumesc, domnule președinte. Europa adăpostește 25%. Paljon kiitoksia. Eurooppa edustaa 25 prosenttia maailman metsistä. Meillä on varallisuutta metsissä, voisin sanoa, hyvin paljon vaihtelevuutta ja tätä pitää suojella. Kuitenkin näitä metsiä uhkaa niiden kaataminen Romaniassa kansallispuistossa on tapahtunut valtavaa metsän kaatamista ja tämän ovat viranomaiset hyväksyneet, vaikka kyseessä on täysin rauhoitettu alue. Tämä on aiheuttanut maaperän laadun kärsimistä ja monien kasvien ja eläinlajien katoamista. Valitettavasti Euroopan unioni seuraa metsän häviämistä hyvin huonosti eikä mitään säätelyarviota ole tehty metsän tilanteesta. Meidän pitäisi tehdä parempi seurantajärjestelmä ja kehittää metsänsuojelutaktiikkaa Euroopan unionissa, jotta voisimme jättää tuleville polville tämän aarteen. Olkaa hyvä. Kiitos kollega Kutta. Seuraavana kollega Gelgen. dúran asach deis róirt tú maidir le na teachtaí airigeidir atágan san Europa lethna thura. Yesterday's, uh, yesterday's uh, European Council meeting in Brussels. Eilissä Eurooppa-neuvoston kokouksessa se oli hyvin tärkeä hetki Euroopalle ja yhtenäisvaluutalle. Päättäjien pitäisi saada aikaiseksi kattava päätös niin, että ongelma ei siirtyisi ympäri Euroopan. Eilen IMF EKP tapasi Irlannin hallituksen ja minun puolueeni edustajan, kun käytiin läpi katsausta tilanteeseen. Havaittiin, että Irlanti on edistynyt oikeaan suuntaan. Me olemme riippuvaisia siitä, saadaanko taloudellista elpymistä. Keskiviikon huippukokouksen päätelmien odotetaan hyvän siihen, että tehtäisiin prosenttinen lasku 60 prosenttiin ja Irlannin on todellakin nyt kyseenalaistettava se, pitääkö maksaa takaisin yli 3 miljardia euroa anglo pankille. Kiitos kollega Kelkät kollega Stanoga seuraavaksi. Mm, hyvä puhemies, nyt on kulunut 20 vuotta siitä, kun Latvian korkein oikeus hyväksyi päätöslauseman jossa kansalaisuus annetaan vain niille asukkaille, jotka vuonna 1940 äh, asuivat maassa ja näiden jälkeläisille. Latviassa siis on riistetty poliittisia oikeuksia ihmisiltä. Parlamentti on riistänyt omilta äänestäjiltään kansalaisuuden ja äänestysoikeudet. Haluan kysyä, tilan, onko tilanne oikeudenmukainen, kun joku EU-kansalainen, joka muuttaa Latvian, saa, muuttaa, no, saa äänestää, mutta samanaikaisesti monet syntyperäiset latvialaiset ja sellaiset, jotka ovat vuosikymmeniä vuosikymmeniä siellä asuneet, eivät tätä oikeutta saa. Tämä sosialistinen ehdotus ottaa tämän